Bien. Bonjour. Huomenta kaikille. Toivottavasti kaikki ovat äh, piirteitä tänä aamuna. Nyt me jatkamme kokoustamme siitä, mihin jäimme eilen. Ja tänään meidän tulisi äh, edustaja Dorfmanin kantaa tarkastella. Hän on täällä paikalla. Äh, kyseessä ovat Euroopan maaseuturahaston äh, EAFRDn ja maatalon tukirahaston EAGFn siirtymäsäännökset 2021. Tässä äh, maata, yhteistä maatalouspolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen säätelevä yhteinen puitteisto on tällä hetkellä neuvotteluiden kohteena ja on tärkeää, että takaamme sujuvan siirtymän hyväksyen, kuten tiedätte, siirtymä toimia, jotka tekevät mahdolliseksi nykysäädösten soveltamista jatkaa uuden järjestelmän käynnistymiseen asti. Säätelyjärjestelmä, joka on nyt voimassa, täytyy muuttaa ennen kaikkea, jotta voisimme katto, toimenpanoveso katto tasoja nostaa vuoden 2021-2027 osalta. Edustaja Dorfman on varat maatalouden osalta Euroopan parlamentin YMP-päätösten mukaan määritellyt ja määritellyt, kuinka jo tehtyjä sitoumuksia voitaisiin rahoittaa ja kuinka maaseuturahaston varat saadaan täysin käyttöön. Nyt antaisin siis esittelijälle puheenvuoron tämän jälkeen varjoesittelijöille ja sitten luonnollisesti kaikille jäsenille, jotka haluaisivat puheenvuoron käyttää. Annan nyt edustaja Dorfman Leestelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tässä on kyse asetuksesta, joka liittyy maatalous kysymysten tulevaisuuteen ensi vuonna. Ilmeisesti uudistettua maatalouspolitiikkaa ei vielä ole ja parlamentissa on vielä päätös siitä tekemättä. Aluekehitysvaliokunta antaa vastuuvaliokunta maatalousvaliokunnalle tämän lausunnon. Tämä on hyvin tekninen asetus. Kyse on siitä, että ensi vuodesta selvitään ja jo enemmän tai vähemmän tämän vuoden toimintatavat jatkuvat vielä ensi vuonna. Ja lausunnossani olenkin tehnyt vain muutamia tarkistuksia, koska mielestäni ei ole järkevää, että me nyt lähdemme suunnittelemaan niitä kysymyksiä, jotka oikeastaan toteutuvat vasta yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen kautta. Siksi tarkistukseni keskittyvät ennen kaikkea – tämän valiokunnan tärkeimpiin kysymyksiin, erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan toiseen pilariin, kun puhutaan maaseudun kehittämissuunnitelmista, siitä miten alueet voivat toimia ja kantaa oman vastuunsa ja niiden merkitys huomataan. Olen pyrkinyt mahdollisimman joustaviin toimintamahdollisuuksiin, jos ajatellaan päätösten aikataulua – olen pyrkinyt pidentämään kymmenestä päivään 30 päivään ja pyrkinyt luomaan vähän joustoa ottaen huomioon alueiden tilanteet. Jotkut alueet ovat käyttäneet maaseudun kehittämisvaransa, toisilla on varoja näistä rahoituspuitteista vielä jäljellä. Joten nyt pitäisi mahdollisimman joustavasti antaa alueiden päättää, otetaanko rahat uusista rahoituspuitteista vai käytetäänkö ensin vanhat varat loppuun. Ja sitten viittaus konvergenssiin maksuihin verrattuna ensimmäiseen pilariin. Tässä puhutaan pakollisesta säännöstä. Ja sitten meren takaiset alueet. ne erityisen syrjäiset alueet. Se, että noudatetaan niitä varoja, jotka vastaavat meidän ehdotustamme tuleviksi monivuotisiksi rahoituskehyksiksi. Ymmärrän, että tämä on toiveemme, mutta meidän pitäisi antaa selkeä viesti nyt, kun budjettitaistelu on käynnissä siitä, että parlamentti on jo ottanut kantaa – siitä, mikä on määrärahojen taso. Tässä tämä enemmän tai vähemmän. Oikein sydämestä kiitokset. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia esittelijälle. Te olette aivan oikeassa. Todellakin meidän täytyy keskittyä meidän valiokuntaamme koskeviin kysymyksiin. Maaseudun kehityskysymys on erittäin tärkeä kohesiopolitiikan ähm, suuremmissa puitteissa. On hienoa, että otitte mukaan myös äh, tämän rahastokysymyksen, sillä äh, näitä rahastojen varten parlamentti on jo täysistunnossa tehnyt minimitasoista päätöksen. Nyt annan esittelijälle, äh, varjoesittelijälle EPPn puolelta ja ja seuraavaksi SNDn varjo esittelee Isan Belgernes ja edustaja Bernis. Yeah, thank you so much. Isabel so much regrets that she cannot be here, but she's also... Kiitos paljon. Isabel ei päässyt paikalle, mutta hän pyysi minua esittämään hänen kommenttinsa. Tämä siirtymäkauden asetus on tärkeä vakauden ja ennustettavuuden väline maatalousalalla. Se mahdollistaa sen, että viljelijät voivat suunnitella toimintaansa. Nopea YMPn uudistuksen neuvotteluissa tapahtunut edetys ja jäsenvaltioiden strategisen suunnittelun eteneminen on prioriteetti, mutta tämänhetkinen neuvotteluiden tila on sellainen, että täytyy olla varovainen ja varautua kahden vuoden siirtymäaikaan, jotta e, sektorille saadaan vakautta. Tämä e-, Eurooppa-neuvoston ehdotus, joka koskee monivuotista rahoitus- kehystä on pettymys eikä eh, puutu yhteisen maatalouspolitiikan haasteisiin. Olen herra Dorfanin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy yhdä hyvin selvästi, selväksi se, että me emme halua hyväksyä POSEI-ohjelman eh, leikauksia. Painotan, että tämä ohjelma, joka on merkittävä, on erittäin tärkeä niille alueille, jotka ovat erityisen huono, huonossa maantal- maantieteellisessä paikassa ja joihin, joita koskevat sen vuoksi rakenteelliset ongelmat ja erityispiirteet. Muistutan, että Eh, tämä pitäisi myöskin, tu, eh, tässä pitäisi toimia siis eh, SEUT-sopimuksen mukaisesti. Paljon kiitoksia Stefan Bisu, Renew-ryhmä. Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Renew-ryhmän puolesta haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja haluaisin todeta, että jaan hänen visionsa siitä, kuinka tarpeen jousto on tämän siirtymävaiheen aikana. Olette aivan oikeassa, kun korostatte, tämähän on tärkeää, sitä, että me jaamme tuon kunnianhimon tasan, tason, joka meillä täytyy olla näitä kaikkein kipeimmin apua tarvitsemme erityisesti syrjäisiä alueita varten. Meillä on erityisiä haasteita, joita kohtaamme ja kaikki tietävät, että me tarvitsemme erityistä tukea. 349 artikla perussopimuksessa määrittelee, että meidän täytyy aivan ehdottomasti olla – kohesion Euroopan ja solidaarisuuden tasalla. Nyt katsomme, kun katsomme POSEI-ohjelmaa, tässä on asioita, joista ei voida tinkiä. Entinen ja nykyinen maataloudesta vastaava komission jäsen on antanut nimenomaisesti tälle rahoitukselle tukensa ja esittelijä ehdottaa, että palaamme nykyisin, nykyiseen talousarvioon tältä osalta – <clears throat> kaikkein paras tapa äh, nuo ähm, kulut, katta, jotka liittyvät äh, itäisyyteen ja kaikkien syrjimpien alueiden rakenteisiin kuluihin. Kaiken kaikkiaan me tarvitsemme tällaisia ähm, toimia YMPssä. Tämä koskee luonnollisesti työllisyyttä, ympäristöä ja meidän täytyy tämän lisäksi taistella yhdessä sen puolesta, että elintarvikkeemme ovat laadukkaita, sen elämän laadun puolesta, jonka haluamme itsellemme ja lapsillemme. Ja tämän lisäksi kyseessä on näiden alueiden selviäminen. Siksi kaikkien täytyisi ryhmittäytyä tukemaan näitä yhteisiä tavoitteita. Ja Suomen kantaan liittyen me toivomme, että tämän siirtymäkauden aikana kansalliset tuet olisivat vielä sallittuja. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Stefan Vihreistä. Olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä on todella tärkeä kysymys alueiden kannalta. Nyt ei pitäisi ottaa huomioon ainoastaan maaseudun kehittämisvaroja, vaan myös suorat tuet. Ne liittyvät selkeästi alueiden mahdollisuuksiin selvitä hengissä. Suorat tuet ovat tärkeitä tulojen osalta, tuotannon osalta ja siksi tuon on jatkuttava. Minä tuen kollegan lausuntoa. Meidän on pidettävä todellakin rahoituksen osalta kiinni parlamentin kannasta. Leikkauksia ei saisi tehdä. Ja mitä tulee siihen, että valtioilla ei ole mahdollisuutta osallistua uusiin hankkeisiin, niin tässä pitää olla kyllä kovin skeptinen. Olen varjoesittelijä maatalousvaliokunnassa. Ja minusta meidän pitäisi keskustella siitä, miten voidaan estää ongelmat, joita saattaa syntyä tässä viljelijöille suorien tukien ja maaseudun kehittämisohjelman kautta. Meidän täytyy pystyä neuvottelemaan, mutta jos emme pysty neuvottelemaan yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin silloin pitäisi jatkaa aina edellisen vuoden sääntöjen mukaan. Lausunnonlaatija puhui konvergenssin jatkumisesta sisäisesti ja ulkoisesti tällä kaudella. 2014-2020 se oli olemassa ja sen pitäisi jatkua vuoteen 2027. Se on kantani. Viime kaudella parlamentissa olin strategisten suunnitelmien osalta esittelijä – ja olen iloinen siitä, että konvergenssiehdotukseni saivat paljon tukea valiokunnassa. Toivon, että tämä valiokunta tällä mandaatilla ottaa huomioon edellisen parlamentin kannat. Maaseutuyhteisöt pitää ottaa aktiivisemmin myös mukaan. Uusi YMP, jota ei ole vielä hyväksytty, luo pohjan tälle. Mutta nyky YMPssä ei oteta huomioon riittävästi maaseutuyhteisöjen osallistumista. Joustavuudesta on myös huolehdittava. Euroopan komissio ehdottaa, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat jo varansa käyttäneet ja suunnittelevat uusien varojen käyttöä, täytäntöpanevat kaikki ohjelmat vuodessa. Se ei ole käytännössä mahdollista. Jäsenvaltioille pitää antaa mahdollisuus valita, valita prioriteettiohjelmat uusista suunnitelmista ja keskittyä ainoastaan niihin. Ja täytäntöpanna ainoastaan näitä prioriteettiohjelmia, mutta täysin. Ympäristö on otettava viljelyssä huomioon. Luomaviljely on myös tärkeä asia – ja komission ehdotukset kolmen vuoden suunnitelmasta eivät ole hyväksyttävissä, koska muuten käy niin, että yhtäkkiä lopetetaan luomutuotannon tukeminen. Meidän on pidettävä kiinni nykysäännöistä ja ne, jotka haluavat siirtyä luomutuotantoon, tarvitsevat samat säännöt voimaan, jotka ovat käytössä nyt. Näitä ehdotuksia tukisimme. Merci beaucoup, cher collègue. Pour le groupe... Paljon kiitoksia hyvä kollega ID-ryhmästä. Isabel. Hyvää huomenta kaikille. Huomenta puheenjohtaja. Minä puhun nyt Italiaa. Minulla on pieni tekninen huomautus. Vaikuttaa olevan nyt niin, että Brexitin jälkeen parlamentin, Euroopan parlamentin neljänneksi suuri ryhmä on ID-ryhmä, joten muistuttaisin siitä, että puheenvuorojen järjestyksen pitäisi ottaa huomioon tämä seikka, joten pyytäisi, että seuraisitte tätä järjestystä. Mitä tulee tämän ähm, ehdotuksen ähm, ominaisuuksien idea on luonnollisesti mukana tukemassa siirtymävaiheen menettelyjä tässä yhteydessä toteaisin myöskin, että SND-ryhmän ähm, ehdotus pidentää tätä kahdeksi vuodeksi on sellainen kanta, jonka me voimme jakaa ottaen huomioon äh, kuinka kauan tulee menemään YMPn uudistuksen käynnistymiseen. Ja kaikki muutkin seikat ovat sellaisia, että me jaamme kyllä tarkistusten hengen, ähm, niiden huomioiden, joita esittäjä Dorfman on tehnyt. Tarkoituksena on tehdä tästä menettelystä mahdollisimman äh, joustava ja taata lainsäädännöllinen jatkuvuus ja parantaa valvontaa anteeksi, tukea ähm, maanviljelyksen alalla. Tämä on ehdottomasti asia, jota meidän ryhmämme tukee. Joten sanoisin, että me olemme aivan täysin näiden näkemiemme tarkistusten äh, kanssa samaa mieltä, erityisesti tarkistus numero kolme tässä. Kaiken kaikkiaan on kysymys varoista, ähm, jotka on varattu maatalouden kriiseihin ja muissakin seikoissa luonnollisesti me haluaisimme vielä lisätä mahdollisesti lisäelementtejä. Ottaen huomioon tämän asetuksen luonteen, jotta voisimme käyttää hyödyksi tätä mahdollisuutta lisätä, tehdä pieniä lisäyksiä, joiden tarkoituksena on parantaa ja helpottaa näitä toimia. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Te olette aivan oikeassa. Minä pyydän, että sihteeristö ottaisi huomioon sen, mikä poliittisen ryhmien painoarvo on puheenvuoro kierrosten yhteydessä. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että ID-ryhmä ei nimennyt varjoesittelijää tähän mietintöön. Jos te olette varjoesittelijänä, äh, tässä tapauksessa me otamme teidät äh, listalle. Kyllä todellakin, no, uskoakseni me olemme lähettäneet äh, eilen sähköpostin asiasta, mutta tarkistan, onko näin todella. Hienoa. Nyt tiedämme, että te olette tässä mietinnössä varjoesittelijänä joka tapauksessa. Nyt Martina Michels, GUE, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Totta kai sydämelliset kiitokset valmistelijalle. Mekin tuemme näitä siirtymäsääntöjä. Mutta vielä huomio. Meidän ei pitäisi nyt antaa jotenkin ymmärtää, että me teemme tässä jotain mahtavan hienoa ja valmistaudumme muutokseen. Kun nämä siirtymäsäännöt ovat oikeastaan sen tulosta, että Euroopan unioni ei ole onnistunut laatimaan rahoituskehyksiä. Täällä valiokunnassa on keskusteltu jo useat kerrat tästä aiheesta. Mahdollisesti koko kohesiopolitiikan osalta, kaikkien kohesiorahastojen osalta pitäisi tai tarvittaisiin tällaiset siirtymäsäännöt. Siinä mielessä tämä on meille nyt ensimmäinen välttämätön askel. Tuemme sitä kovasti, jotta voidaan nyt pelastaa se, mikä on vielä pelastettavissa. Se on kai rehellisesti sanottava. Merci beaucoup pour... Paljon kiitoksia tästä muistutuksesta. Se on ähm, tarpeen. Kristoff Berger pyysi puheenvuoroa. Hän saakin sen nyt välittömästi. Olkaa hyvä. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałem kilka uwag zgłosić. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, jotkut kommentit, joita minulla oli tähän ehdotukseen, jotka liittyvät siirtymäkauden säädöksiin. Edellisen ohjelmakauden tämä siis kuusi artiklan mukainen edellisen ohjelmointikauden määrärahoihin perustuva määräys mielestäni se on aivan liian yksityiskohtainen ja meidän, meidän tulisi, mm, meidän täytyy siitä tukeutua niin sanottuin horisontaaliseen asetukseen, joka liittyy YMPn 2020 jälkeiseen uudistukseen. Mitä se tarkoittaa? että tähän mennessä toteutetut toimet täytyy uudelleen ohjelmoida, jotta taataan yhdenmukaisuus säädösten kanssa uudistuksen jälkeen. Meillä on siis enemmän eh, hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa ja täytyy enemmänkin pohtua, mitä edunsaajat saavat sopimuskauden aikana. Eh, Puola laisena uskomme, että 13.07.2 asetus ja sen periaatteita pitäisi harkita uudelleen. Ja kansallisia tukia pitäisi edelleen voida käyttää. Kappaleessa 37 asetuksessa sanotaan, mainitaan tämä ja meidän kolmas ehdotuksemme, joka tulisi ottaa huomioon, että siirtymäkausi pitäisi ehkä siirtää, eh, siis jatkaa kahdella vuodella vuoteen 2022. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Alvaro Amaro, olkaa hyvä. Muito obrigado, Sr. Eu sou o relator sombra do PPE para este Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen EPPn äh, varjoesittelijä tämän äh, äh, näiden siirtymäsäännösten ähm, kohdalla. Ja täytyy sanoa, että en ole vain samaa mieltä Herbert Dorfmanin koordinaattorimme kanssa, vaan haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy muistaa yksi seikka – Kyseessä on asia, joka on muuttumassa kaikille uskoakseni tärkeäksi. Mitä tulee siirtymävaiheeseen, viljelijät tarvitsevat ennakoitavuutta. Eilen kuulin, että komissio totesi, että oli yhä mahdollista, että siirtymävaiheesta tulisi vuoden mittainen. Jos tämä todellakin on mahdollista, uskon, että meidän tulisi tarkastella sitä ähm, mahdollisuutta, että näin todellakin tapahtui. Siirtymävuosikausi on vain vuoden mittainen. Jos kuitenkin sitten tarvitsemme vielä tuon vuoden jälkeen lisäaikaa, meidän äm, ei pitäisi tätä keskustelua käynnistää uudelleen. Meidän tulisi määritellä asiat niin, että ensimmäisen vuoden jälkeen, jos tarpeen, äh, siirtymävaihe jatkuu automaattisesti äm, Tämän siirtymävaiheen täytyisi kuitenkin pysyä mahdollisimman lyhyenä. Tämä on ensimmäinen asia. Toiseksi sitten taloudelliset asiat, kuten kollegat toivat, meidän pitää olla johdonmukaisia. Minä en hyväksyisi sitä, että tämä siirtymä vaihe vuoden tai kahden mittainen sellainen aiheuttaisi sen, että tukien määrä viljelijöille laskee. Tätä ei voida hyväksyä. Meidän täytyy varmistaa, että luvut ovat samalla tasolla kuin ennenkin. Tämän asian esittelijä Dorfman on tuonut esiin itsekin ja minä haluaisin sitä nyt korostaa. Minimitasojen täytyy olla se, että meillä on samat määrät kuin nykyisessä YMPssä. Tässä ajatuksena on se, että jos monivuotoisen rahoituskehykseen tehdään leikkauksia ja YMP tehdään leikkauksia, se olisi väärin. Eilen keskustelimme tästä, me emme tue kohesiopolitiikasta leikkaamista. Tämä tarkoittaisi sitä, että solidaarisuutta on vähemmän – Ja tämä vaikuttaisi kielteisesti eri politiikkoihin. Joten olisi vielä epäreilumpaa se, että siirtymävaiheen taakka annettaisiin viljelijöiden kannattavaksi näiden leikkauksien myötä. Jos YMP päättyy tänään, meille tulee olemaan huomenna uusi YMP, mutta älkäämme rangaisko viljelijöitä niin, että annamme heille vähemmän tukea siirtymävaiheen aikana. Minä en halua yhtään leikkauksia nähdä maanviljelijöille en siirtymävaiheen aikana enkä tuossa uudessa YMPssä. Me olemme kuulleet kaikkein syrjäisimmistä alueista ja maaseutualueen kehityksestä. Tämä pätee luonnollisesti näinkin. Ja tämä pätee myöskin toiseen pilareen. Kyseessä on ratkaisevan tärkeä seikka alueellisen tasapainon kannalta Euroopassa. Eilen totesin tämän ja tänään toistan saman asian. Minä täysin tuen pellolta pöytään periaatetta. Pellolta pöytään periaate ja ohjelma ovat erittäin hyvät mielestäni. Tämä on valtavan hieno asia, mutta hyvä ihme sentään, me emme saa unohtaa sitä, että jos me haluamme pöytään ruokaa, niin peltokin täytyy olla. Tätä me emme saisi rekivaliokunnassa unohtaa. Tiedän, että te äm, puheenjohtajana olette kiinnittänyt asiaan huomiota. Meidän täytyy kaikkein köyhempiä osia Euroopan mantereella tukea. Kiitoksia. Merci beaucoup, cher Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Mauri Pekkarinen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, todellakin 45 viikon kuluttua siirtymäkauden lainsäädännön tulisi olla voimassa. Lainsäädännön tulee perustua nykyisiin säädöksiin, niin kuin täällä on jo monta kertaa sanottu. Näin kaiketi on ollut aikaisemminkin ja muistutan, että näin on ollut taannoin vuosia sitten myöskin kohesiopolitiikan kohdalla. Kun ohjelmat eivät valmistuneet, lainsäädäntö ei valmistunut oikeassa ajassa, niin silloin otettiin vastaava menettely käyttöön myöskin kohesiopolitiikan kohdalla. Toiseksi haluan painottaa, että emme voi kyllä hyväksyä leikkauksia maatalousbudjettiin. Mä haluan muistuttaa, että viljelijät ovat maaseutualueiden selkäranka, voi sanoa, kaikissa unionin jäsenmaissa. Ja senkin voi sanoa, että kuinka suuri merkitys maatalouspolitiikalla on myöskin kohesiopolitiikan tavoitteiden kannalta. Ajatellen sitä, että alueet pysyvät elettynä ja asuttuna ja hoidettuna. Maataloudella on myös siinä suhteessa tärkeä merkitys kolmanneksi haluan sanoa että mielestäni eun komissio on ilman mitään järkisyitä perusteluja jättänyt pois esityksestään kansallisen siirtymätuen sekä tietyt kansalliset tukiohjelmat jotka ne ovat osa nykyistä capin tukipakettia. Esimerkiksi Suomen tapauksessa siitä lähtien, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995, jo silloin nämä metodit tulivat käyttöön, niitä on jatkettu ja niiden ilman muuta tulee jatkua nytkin ja aivan erityisesti tässä siirtymätilanteessa. Jos ja kun jatkamme siis nykyisillä säännöillä, pitää myös näiden viljelijöille tärkeiden kansallisten, myös kansallisten tukien jatkua. Täällä monet kollegat ovat tähän samaan, ainakin kaksi teistä kiinnittänyt tähän samaan asiaan huomiota ja mä toivon, että myöskin, myöskin valiokunta omissa, omassa lausunnossaan kiinnittää tähän huomiota. Toivottavasti saamme nopeasti tämän lausunnon kasaan, jotta maatalousvaliokunta sitten pääsee päätöksenteossaan se maatalousvaliokunta eteenpäin mahdollisimman ripeästi. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia Daniel Buda. <clears throat> <clears throat> Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Totta kai minäkin täysin tuen täällä sanottua sekä valmistelija Dorfmania että muita kollegoita, koska lopulta maatalousala tarvitsee jatkuvaa tukea selvitäkseen, jotta voidaan tarjota hyvälaatuista ruokaa, johon kansalaisilla on varaa. Kaikki muut valiokunnat eivät ehkä ymmärrä niin hyvin maatalouden ja maaseudun kehityksen – tarpeita. Miksi tarvitaan näin paljon maatalouspolitiikkaan ja koesiopolitiikkaan sanotaan, mutta jos YMPstä puhutaan, niin vastaus on aivan selvä. Jos YMPtä ei tueta kunnolla, niin ruoan hinta nousee merkittävästi. Ja ehkä ruoasta tulisi monille ihmisille liian kallista. Siksi tarvitaan tätä tukea. Meillä on hyvin kehittynyt maataloussektori Euroopan unionissa – Tätä kautta saadaan hyvänlaatuista ruokaa ihmisten pöydille. On hyvä, että ei ole liian riippuvaisia tuonnista muualta kuin EUsta, koska muut maat eivät noudata samoja standardeja. Totta kai tarvitaan jotain lisätukea syrjäisimmille alueilla, ajatellaan kun kävin vaikka Asoreilla viime mandaatin aikana, näin omin silmin, minkälaista siellä on. Ja totta kai siellä tarvitaan tukea Euroopan unionista. Samalla haluaisin painottaa kollegoiden sanomaa. On hyvin tärkeää, että mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat antaa siirtymäkauden tukea kansallisen budjetin kautta. Meidän on salittava se, että tätä tukea maksetaan edelleen. Ja lopulta haluaisin myöskin painottaa maaseudun kehittämistä. Puhumme tässä toisesta pilarista. Samanaikaisesti pitäisi muistaa se, että kohesiopolitiikan ja kohesiorahastojen varoja voidaan käyttää maaseudun kehittämiseen Euroopan unionissa. Jos ajatellaan synergiaa, niin totta kai meillä on maaseudun kehittämisvaroja samanaikaisesti totta kai tarvitaan hyvää jatkuvuutta rahoituksen sekä koesiopolitiikkaan että maatalouspolitiikkaan. Kiitos. Merci beaucoup. Notre... Paljon kiitoksia. Kolega Mustalowska pyysi puheenvuoro, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Jeśli chodzi o... Paljon e, kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee e, siirtymä säännöksiin. Näiden kahden rahaston osalta olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että me tätä siirtymävaihetta pidennämme 2021-2022. Tämä on erityisen tärkeää, jos monivuotoisen rahoituskehyksen uudistus ei saada vuonna 2020 syyskuuhun mennessä loppuun myöskin mahdollisuus kansallisia tukia käyttää. Tässä viittaan tuohon asetuksen 1037 on erittäin tärkeä. Joka tapauksessa siirtymävaiheen säännöksiä pitäisi muuttaa sillä tavoin, että me sallisimme rahoituksen ja erityiskynnysarvot 20 2014-2020. Tämä on erityisen tärkeää erityisesti ottaen huomioon sen, että uudessa ohjelmassa, uudella ohjelmakaudella me tulemme voimaan käyttää teknistä tukea, joten on tärkeää taata, että tämä mahdollisuus jatkuu. Mitä tulee sitten hedelmiä vihanneksiin tuki tällä alalla aiheuttaa jonkin verran huolia, sillä me emme ole varmoja siitä, mikä tulee olemaan vaikutus tuottajiin sillä vuoden 2021 joulukuuhun mennessä meillä tulee olemaan operatiivisissa ohjelmissa muutoksia. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä puolella. Luonnollisesti tässä on kyseessä erittäin suuri muutos, sillä me vuodalla muutamme tuota yksittäisen tukien tasapainottamista eurooppalaiselle tasolle. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt antaisin vielä puheenvuoroja. Meillä on täällä agrivaliokunnan ja valioku, anteeksi, pääosaston edustaja. Antaisin nyt ehkä agripääosaston edustajalle Kristina Garfatsulle mahdollisuuden vastata näihin huomioihin. Thank you very much. much Mr. Chairman. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Ei paljonkaan reaktioita, vaan e, suuret kiitokset siitä, että ymmärrätte ehdotuksen. Niin todellakin 45 viikkoa on aikaa siihen, kun kaiken pitäisi olla valmista. Ollaan keskusteltu aika rajallisesta asioista ja tämä mahdollistaa sen, että neuvotteluissa editään teidän huolenaiheena liittyvät rahaan ja siihen, mikä rahoitus nyt äh, myönnetään tulevalle vuodelle. Tässä on, tämä, on siis, tämä siis liittyy äh, myöskin äh, rahoituskehykseen. Ja, ja sitten oltiin huolissaan äärialueista ja, ja, vo, si, ja voin myös yhtyä täysin siihen huolenaiheeseen, joka liittyy vakauteen viljelijöille eh, ja siihen, että tätä, me tarvitsemme nimenomaan tätä jatkuvuutta vuoteen 2021. Meille tässä on kyse jatkuvuudesta, siitä, että toimitaan nopeasti, nopeasti yhden vuoden asiat saadaan järjestykseen. No sitten tässä kysyttiin näistä tuista, jotka liittyvät esimerkiksi Suomen näihin tukiin, kansallisiin tukiin. Olemme valmiita keskustelemaan teitä siitä, että tukee ja antamaan teknistä tukea eh, tämän asian valmistelussa. Kiitos. Merci, Monsieur Dorfman. Kiitoksia. Edustaja Dorfman, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Varmaankaan minun ei tarvitse enää puhua pitkään. Minulla on sellainen käsitys, että täällä laajasti tuetaan ehdottamani tietä. Tämä siirtymäjakson pituus on kai pohdinnan kohteena 1 plus 1 versio ehkä olisi järkevä, eli siirtymäsäännökset rajattaisiin ensin vuoteen, mutta nyt jo ajateltaisiin, että jos tarvitaan vielä lisävuosi, niin toivotaan, ettei se ole kovin monimutkaista. Emme tiedä, miten budjettikysymykset kehittyvät, emme tiedä, miten äänestetään parlamentissa yhteisestä maatalouspolitiikasta, sen uudistuksesta. Eli 1 plus 1 siirtymäkausi tällä hetkellä. Siirtymäkausi on tietenkin siirtymäkausi, eikä se ole mikään paras mahdollinen ratkaisu ja siksi sen pitäisi olla ehkä mahdollisimman lyhyt. Eli ensin vuosi ja sitten toinen vuosi, jos se on aivan välttämätöntä. Se olisi mielestäni järkevä lähestymistapa. Kiitos. Merci beaucoup. Je... Äh, paljon kiitoksia. Ähm, Huomaan, että kaikkien poliittisten ryhmien, kaikkien puhujien puheenvuorot menivät hyvin samoille linjoille ja tukevat sitä linjaa, jonka esittelijä puheenvuorossaan esitteli. Muistuttaisin, että Regi valiokunta äänestää asiasta suunnitelman mukaan toinen päivä huhtikuuta Strasbourgissa ja tarkistusten jättämisen takaraja on kello 17 toinen päivä maaliskuuta maanantaina. Paljon kiitoksia ja nyt siirrymme eteenpäin. Siirrymme esityslistamme kohtaan kahdeksan. nyt jätämme tuon kohdan seitsemän väliin hetkeksi, siellä kollegamme ei pääse paikalle. Eli siirrymme nyt kohtaan kahdeksan esityslistalle. Ja nyt meillä on äh, ilo Frederik Valje kutsua paikalle. Hän on Euroopan alueiden ja kuntien neuvoston CEMRn pääsihteeri, ja kuten tiedätte, se on alueiden tärkein edustaja Euroopassa. Se on ainut organisaatio, joka on liittynyt kansallisiin ja paikallisiin äm, järjestöihin 41 alueella. Äh, Euroopassa ja edustaa siis kaikkia Euroopan alueita. Paljon kiitoksia. Minä kiittäisin, että ko- kiittäisin komission edustajia, jotka ovat nyt poistumassa hiljaisesti salista avec les micros ouverts, vu que... Ja pyytäisin, että avustajat eivät keskustele mikrofoni auki salissa. Muuten meidän on hiukan hankala keskustella. Merci de faire silence. Edustaja Marie, äh, pyytäisin hiljaisuutta. Parole à monsieur Frédéric Eli nyt antaisin heti puheenvuoron äh, Frédéric Valjelle, joka liittyy tänne seuraamme. Ähm, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kuten te totesitte, Euroopan alueiden kuntien neuvosto on äm, alueita, alueiden hallintoa, äm, paikallishallintoa edustava elin. Yli 130 000 aluetta kuntaa me edustamme Euroopassa ja 100 ähm, 000 Euroopan unionissa. Meidän ähm, vahvuutemme on se, että me edustamme sekä maaseutualueita että suuria kaupunkeja, e-, että eri tasoja meillä on, yhteyksiä keskushallintoon meillä on seitsemän temaattista aluetta. Ja me edustamme eri tahoja, hallintoa, kansalaisuutta, ympäristötoimia, kansainvälistä yhteistyötä, taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota, alue- ja paikallistason julkispalveluita. Meidän tarkoituksena me on tukea hallinnon tietoisuuden kasvattamista Euroopassa ja me usein toteutamme tutkimuksia ja julkaisemme tutkimuksia erilaisiin aiheisiin liittyen. Äh, viimeisimpiä tutkimuksiamme ja julkaisuimme olemme tuoneet itse asiassa teille tämä viimeisin koski naisten osallistumista politiikkaan, Euroopan talouden ohjausjaksoa, äh, analyysiä paikallis- ja aluetason hallinnosta Euroopassa. Äh, mainitakseni vain muutaman aiheen. Me olemme myöskin sitoutuneet tiettyihin hankkeisiin Euroopan komission kanssa ja muidenkin kumppaneiden kanssa. Tässä haluaisin viitata erityisesti äm, kestävän kaupungin viitekehitykseen. Se on ä, äh, alueelle hyvin tärkeä väline, jonka kautta kestävän kehityksen ohjelmia voidaan toteuttaa erityisesti tulevina vuosina. Tämä liittyy kestävän kehityksen tavoitteeseen. Toinen tarkoituksemme on vaikuttaa Euroopan unionin lainsäädäntöön, siihen, joka vaikuttaa alue- ja paikallistasoon. Tämä on myöskin syy sille, että olemme täällä tänään. Olemme kuitenkin regivaliokunnan kanssa tehneet jo vuosia yhteistyötä, kuten myöskin muiden valiokuntien, jotka työssään äh, käsittelevät myöskin alueellista ulottuvuutta. Tämän lisäksi meillä on kansainvälinen ulottuvuus, sillä ähm, CMR on äh, paikallisalueesta, se on kansainvälinen ähm, edustaja me teemme CGLUn kanssa yhteistyötä OECDn kanssa myöskin, ja me kehitämme erityisiä kumppanuuksia DEFCO-pääosaston kanssa, eurooppalaisten kaupunkien ja alueiden kansainvälisissä kumppanuuksissa kehitysmaiden kanssa. Kohesiopolitiikka on eurooppalaisen hankkeen ytimessä ja on ja se on tarpeen erittäin suurelle määrälle alue- ja paikallistason hallintoa, ja siksi me olemme myöskin Allianssin luojia. Sitähän alueiden komitea johtaa. Me jatkamme sellaista kohesiopolitiikkaa, joka tekee mahdolliseksi kunnianhimomme tason toteuttaa, mutta tämä vaatii talousarviopanosta, joka on tehtävän tasolla. Me olemme nyt käsittelemässä yhtä kolmasosa Euroopan unionin budjetin tasosta. Tästä syystä me tuemme nyt Euroopan parlamenttia tulevissa monivuotoisen rahoituskehyksen neuvotteluissa. Me olemme sitä mieltä, että neuvoston ehdotus on liian matala. Vuonna 2009 me hyväksyimme kolme perusperiaatetta. Ensinnäkin meidän on tarve löytää nopea sopimus tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta me olemme ymmärtäneet, että tämä on jotakin, mihin tulemme pääsemään. Ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä. Kohesiopolitiikan leikkaaminen reilusti, kuten komissio ehdottaa, ja kuten nykyään neuvostokin ehdottaa, olisi uuden komission kunnianhimoisten tavoitteiden vastainen, erityisesti kun puhumme ekologisesta siirtymästä, joka palvelisi alueita ja ihmisiä. Tässä yhteydessä uuden siirtymävaiheen rahaston pitäisi tukea eurooppalaista kohesiopolitiikkaa ja investointeja niin, että tästä rahastosta voitaisiin 1,5 kertaa äm, rahoitusta. Äm, suunnata. Kuitenkin me emme tue näitä maatalousrahastoa ja maatalouden tukirahaston osuuksia koskevaa ehdotusta, sillä se vähentäisi niitä. Me olemme sitä mieltä, että tämä uusi pohja olisi liian heikko. Maaseuturahaston ja maatalouden tukirahaston ähm, rahoitus teki mahdolliseksi jo tukea kiertotaloutta, päästöjen vähentämistä tai tiettyjä sektoreita tai siirtymään niillä. Eikä myöskään kyseessä olisi mikään uusi talousarvio, sillä tämä 7,5 miljardia, josta on puhe, otettaisiin YMP- ja aluekehitysrahastosta lopultakin äh, tämän reilun siirtymän rahaston osalta äh, me olemme sitä mieltä, että on positiivista, että NATS 3 on se taso, jolla näitä päätöksiä tehtäisiin, se on kaikkein lähempinä kansalaisia ja palvelisi parhaiten kestävää kehitystä alueella. Tämän siirtymävaiheen rahaston pitäisi mahdollisimman nopeasti palvella niitä, jotka tarvitsevat apua, kuten myöskin alueita, jotka tarvitsevat apua. Ja me tulemme valvomaan, että näin todellakin tapahtuu. CEMR ajaa polysentristä aluekehitysmallia, integroitua mallia. Ja meidän täytyy ottaa myöskin alueiden visioalueista mahdollisena Ähm, työelämän ja ähm, aktiivisen toiminnan alueena ähm, yhdessä urbaanialueiden kanssa. Näin harmonisella tavalla me voisimme vaikuttaa Euroopan urbaaniagendan kehittymiseen. Me osallistumme siihen myöskin, CMR osallistuu myöskin aluekehitystä koskeviin kokeuksiin ja me pyrimme tässä yhteydessä vaikuttamaan siihen uuteen poliittiseen puitteistoon, joka Saksan puheenjohtajuuskaudella tullaan määrittelemään erityisesti äm, tähän kestäviä kaupunkeja koskevaan ä, sopimukseen. Ja lopultakin CMR osallistuu aluekehityksen OECDn aluekehityksen poliittisen komitean toimintaan, jossa me edustamme aluepaikallista tasoa keskusteluissa. Tässäpä minun esitykseni, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitoksia Frederik Valier. Nyt antaisin heti puheenvuoron kollegallemme Romu Barakle, hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia näistä selvennyksistä. Me keskustelimme eilen reilun siirtymän rahastosta ja nyt me tai pyrimme eh, siitä keskustelemaan nimenomaisesti tarkastellen eh, talousarvio eh, tietoa ja tässä yhteydessä regio valiokunta haluaa yhdessä muistuttaa ehm, komissiolle siitä, kuinka tärkeitä nämä kohesiopolitiikan tavoitteet ovat alueellemme. On totta, että minä tähän valiokuntaan tulin vasta kaksi päivää sitten, mutta joka tapauksessa tuon esiin, että tällainen näin niukka budjetti tai ainakin leikattu budjetti ei osoita, että me olisimme tehtäviimme tasalla tai erityisesti alueiden hallinnon haasteiden tasalla. Ja toivonkin siis, että tämä reilun siirtymän rahasto ei tule olemaan vain ylimääräinen rahasto, joka tullaan käynnistämään, vaan sellainen rahastolle tulee olemaan välineitä ja välineitä, joita ei viedä muista rahoitusvälineistä, joita tarvitsemme. Tämän täytyy olla lisätoimi eikä missään tapauksessa leikkaus. Kiitos. Paljon kiitoksia hyvä kollega Andre Doktek. Thank you, Chair, and uh, very good morning. Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää huomenta. Arvostan siitä, että meidän regivaliokuntamme on suuri kumppani tässä koko kohesioasiassa. On yrityksiä se, sen vesittämiseksi. Minun maani kuuluu niin 16, jotka ovat kohesion ystäviä. Kohesiopolitiikka on hyvin tunnustettua kansalaisten parissa. Joten kiitoksia oikein paljon tästä yhteistyöstä. Te olette lähempänä kansalaisia, lähempänä ja sen takia heidän palautteenne on hyvin tärkeää. Ja niin kuin kollegat sanoivat, niin eilen me keskustelimme oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta ja mekanismista. Haluaisin tietää, mitä alueet, ne alueet, jotka ovat riippuvaisia hiilestä, miten ne näkevät sen, että nyt yritetään saada teknisiä ratkaisuja hankkiutumaan eroon näistä ja esimerkiksi kaasu eh, olisi tällainen siirtymäkauden ratkaisu, mutta, mutta mitään esimerkiksi kaasua, koska se on fossiilista, ei voi siirtymäkaudella rahoittaa, mutta jotta me haluamme päästä ympäristötavoitteisiin, meidän on eh, vaikea sitä toteuttaa ilman eh, uutta teknologiaa. Ja teidän eh, roolinne on tietenkin erittäin tärkeä. Kiitos. Paljon kiitoksia Andrei. Kristoff John John, olkaa hyvä. Wysoka mam pytanie do przedstawiciela. Puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys, kun olemme kuulleet, että jotkut suuremmista kaupungeista, Varsava vaikka Puolassa ja Berliini, Saksassa haluttaisiin luoda erityisrahasto, jota hallinnoitaisiin uusien rahoituskehysten aikana uuden kehityksen rahasto, jota hallinnoisivat tietyt alueilla olevat suurimmat kaupungit ja olisivat näin vastuussa kehityksestä näillä alueilla. Oletteko kuule tästä jotain. Voitte kantaa jotain lisätietoa. Kiitos. Merci beaucoup, euh, Frank. Euh. Paljon kiitoksia, euh, Frank Bogovic. <clears throat> Pozdravljenin, lep pozdrav predstavniku Sveta Evropskih općin in reg. Paljon kiitoksia ja lämmin. Ähm, Tervetuloa toivotus ähm, Äh, CMRn äh, pääsihteerille. Minä olin itse kauan aika kaupunginjohtajana, joten tunnen teidän toimintanne erittäin hyvin. Ja täytyy todellakin todeta, että ähm, Euroopan kunnat ja alueet ovat äh, Euroopan sydämessä. Siksi on hyvin tärkeää, että myöskin CMR otetaan mukaan meidän politiikan laadintaamme. Te mainitsitte tiettyjä äm, uuteen monivuotoisen liittyviä seikkoja, jotka ovat avainkysymyksiä. Ja minä ainakin äh, vastustan sitä, mitä meillä on ehdotettu, erityisesti leikkauksen rahoitukseen äh, asioissa, jotka vaikuttavat elämään maaseutualueella, sillä mm, maaseutualueen kehitys, äh, rahasto, tämähän on se, mistä kaikkein suurin osa rahoitusta tulee. Ja nyt on aivan ensiarvoisen tärkeää, että meidän täytyy taata riittävän rahoituksen saaminen. On myöskin tärkeää todeta se, että paikallisyhteisöt ovat Euroopan demografisessa muutoksessa tärkeässä roolissa ja myöskin maahanmuuttoasioissa. Millainen seurannut tätä asiaa hyvin tarkasti? Olipa kyseessä sitten Itä- tai Kaakkois-Eurooppa, minä näin mitä Bulgaariassa tapahtuu, mitä Kroatiassa tapahtuu, mitä Baltian maissa on tapahtunut. Kaikilla näillä aloilla me kohtaamme maahan muuttoa. Ihmiset pyrkivät Keski- ja Länsi-Eurooppaan siirtyä ja olen vakuuttunut, että ellemme me onnistu tätä kehitystä muuttamaan, tämä tulee vaikuttamaan kohesion Euroopan unionissa. Bulgarialaiset tulevat pohtimaan, onko meidän tuntemamme kaltaista unionia edes olemassa. Jos 1989 ja 2015 lukuja tarkastelemme, vauraus laskenut 14 ja väestö 30 prosenttia, eli politiikka, ähm, jota me nyt laadimme, kiinnittää erityisesti kaupunkeihin ja keskittämiseen äh, huomiota, ja tämä tulee aiheuttamaan meille uskoakseni paljon päänsärkyä tulevaisuudessa. Me tarvitsemme uusia tapoja yhdistää maaseutualueen kehitys, vanhustenhoito. Meidän täytyy myöskin äh, purkaa työllisyyden ja muiden sekkojen keskittämistä. Tämä vaikuttaa myöskin kaikkein kipeimmillä, kipeimmin kärsivillä alueilla, jotka valitettavasti nyt kärsivät kaikkein eniten näistä leikkauksista. Meillä on tämä päätös edessämme ja nämä asiat todellakin tapahtuvat, äh, todellinen elämä tapahtuu äh, maaseutualueella. Siihen meidän täytyy keskittyä. Kiitos. Jota. Paljon kiitoksia. Olen todella samaa mieltä. Ehkä koordinaattoreiden kokouksessa meidän täytyy keskustella tästä, kuinka voimme nojata erityisesti Euroopan parlamentin tutkimusyksikön palveluihin, jotta me voisimme äh, saada tietoomme väestörakenteen mullistukseen liittyviä tietoja. Euroopassa tämä tulee vaikuttamaan erittäin paljon kohesioon ja tapaan, jolla me kohesion näemme. En nyt tarkoita lyhyttämään esimerkiksi 10 tai 20 vuoden aikarajaa. Tässä yhteydessä aina sanon, että ja vuonna 2100 meillä tulee olemaan 80 miljoonaa eurooppalaista vähemmän. Ja tämäkin täytyy meidän nyt jo pitää mielissämme. Meillä on erittäin paljon nuoria eurooppalaisia, jotka muuttavat pois Euroopasta. Meillä on väestöliikkeitä, usein nuoria, jotka lähtevät maasta toiseen. Sinä muistutkin tästä. Ja tämä on ratkaiseva kysymys. Meidän valiokunnassamme meidän täytyy pohtia asiaa. Paljon kiitoksia ja antaisin nyt vielä kollega Marille puheenvuoron. Ar- arvoisa puheenjohtaja, kun paikalla in Finnish, please. I'd like to use my own language. Kun paikalla on alueiden komitean edustaja, haluaisin muistuttaa vaan siitä, että aluepolitiikan, koheesiopolitiikan toimeenpano on pääsääntöisesti NUTS kolme alueilla, eli maakunnissa. Ja kun se on maakunnissa, niin mielestäni on erittäin tärkeää, että kun maakunnat yleensä muodostuvat useista kunnista, on erittäin tärkeää, että siihen toimeenpanoon pääsevät osallistumaan maakunnan kaikki alueet. Ei niin, että vain maakunnan keskuskaupunki olisi se, joka tekisi päätöksiä paitsi omasta puolestaan, kaikkien muidenkin tuon maakunnan alueen kuntien puolesta. Ei niin, vaan että aidosti koko maakunnalla, sen kaikilla kunnilla, niiden päättäjillä pitää olla edustus mukana siinä elimessä, joka tekee kohesiopolitiikan päätöksiä. Olen itse aika oman maakuntani suurimman kaupungin edustaja ja ollut päätöksentekijä pitkään. Ja siitä huolimatta olen sitä mieltä, että ei vain minun kaupungin päättäjien, ei vain meillä voi olla oikeus puhua ja päättää koko maakuntani asiasta, vaan sellaisella toimielimellä, sellaisella maakunnallisella päätöksentekoelimellä, joka edistää, edustaa aidosti koko, koko sitä maakuntaa toimin siihen päivään asti kun tulin tänne valituksi suomen kaikkien kuntien ja maakuntien yhteiselimen suomen kuntaliiton valtuuston puheenjohtajana ja myöskin tämä kokemus täältä äsken sanotusta tehtävästä puhuu vahvasti tuon äsken sanotun periaatteen puolesta. on tärkeää että jotta hyväksyttävyys koheesiopolitiikalle on kestävä että siihen liittyvän toimeenpanoon voivat osallistua alueen maakuntien kaikki päättäjät. Merci euh, beaucoup. Paljon kiitoksia. Me olemme äh, määritelleet kumppanuuden äh, prioriteetiksi neuvotteluissa, jotka ovat äh, tällä hetkellä käynnössä. Tämä on hyvin vahva linja, jota puolustamme neuvotteluissa ja on aivan selvää, että meillä on paljon työtä tehtävänä, jotta saisimme kunnat paremmin mukaan varojen hallintoon kaikkialla Euroopan unionissa. Kaikilla tämä pyyntö esitetään, kumppanuutta ei aina kunnioita kyllin paljon. Ja meidän täytyy luonnollisesti tehdä asiassa vielä töitä, sillä lopultakin eurooppalainen rahoitus, joka muuttuu konkreettiseksi hankkeeksi, päätyy kuntiin. Eihän tämä päädy jollekin oikeudelliselle eh, toimijalle, entiteetille, vaan kuntiin. Ja kuntien pitäisi olla mahdollisimman paljon mukana, kun me määrittelemme ja toteutamme politiikkaa. Monet puhuivatkin. Antaisin nyt uudelleen Freine Valjelle puheenvuoron. Hän voi tehdä yhteenvedon asiasta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä todellakin tässä tuli paljon, paljon puheenvuoroja. Haluaisin vielä täsmentää yhden asian, kun tuolla tulkauksessa viitattiin myöskin alueiden komiteaan, mutta me emme ole siis alueiden komitea varsinaisesti, vaan Euroopan alueiden ja kuntien neuvosto. Me teemme alueiden komitean kanssa töitä kyllä yhteistyössä, mutta välillä meillä on hiukan eriäviä mielipiteitä. Esimerkiksi NUTS 3 alueita suht, koskeva kanta on alueiden komitealla hiukan erilainen. He äm, erityisesti korostavat noita NUTS 2 alueita, joten halusin vain tämän täsmennyksen tehdä, ettei ole väärinkäsityksiä. Mitä tulee sitten siirtymiin alueilla, jotka ovat vielä hyvin riippuvaisia ähm, hiilestä energiamuotona, me tuemme ähm, tiettyjen alueiden kaasun saamista, jos tämä on etappi eteenpäin. Minun täytyy todeta, että eilen illalla keskustelin asiasta äh, kun pohdin tämän äh, aamun kysymyksiä erään kollegan äh, kanssa, puolalaisen kollegan kanssa. Tien tiedä, että Puolaa nämä kysymykset koskettavat erittäin äh, paljon. Ja tällä hetkellä Puolassa tietyt alueet ollaan siirtämässä hiilellä lämmityksestä öljylämmitykseen. Tässä on siis paljon tehtävää vielä, kuten näette. Puolalaiset ovat valmiita etenemään, mutta tällä hetkellä kaasu on vielä niitä äh, vaihtoehtoja, joita kehitellään alueella Puolassa. Ja siellä toivotaan, että sielläkin voidaan kehittää myöhemmin uudistuvaa energiaa ja myöskin ähm, Puolan viranomaisiin vedotaan, jotta tämä tulisi mahdolliseksi, joten kyseessä on siis lisäetappi tässä tapauksessa, jota tulee tukea. Mitä tulee sitten ähm, erään edustajan esittämään kysymykseen koskien niitä varoja, joita alueet suoraan hallinnoisivat. Äh, jos olen oikein ymmärtänyt, Saksa ja Puola ovat tällaisen ehdotuksen tehneet. Jos nyt kysymyksen ymmärsin oikein, me luonnollisesti toimme sitä, että näitä varoja mahdollisimman paljon hallinnoisivat alueet. Tämä tukisi myöskin myöhempää vaihtoa. rahastoon liittyen on aivan selvää, että me toivomme, että tässä kyseessä ei ole tapa keskittää uudelleen osa niistä varoista, jotka ovat alueiden käytössä, erityisesti alue, kehityspolitiikasta ohjaamalla toisaalle varoja niin, että jäsenmaat hallinnoisivat niitä. Toivon, että tässä asiassa olemme samaa mieltä ja että voimme alue kehitysvaliokunnan tuen saada asiassa niin, että todellakin siirtymään suunnatut varat tulisivat niiden käyttöön, jotka niitä tarvitsevat kaikkein eniten niillä alueilla, joita tämä koskettaa eniten väestökehitys, väestörakenteen muutos, nämä ovat asioita, jotka meitä kiinnostavat erityisen paljon. Tässä viitattiin Bulgaaria, mutta voisimme myöskin Baltian maihin tai Romaniaan viitata. Tätä kysymystä mielestäni ei tällä hetkellä käsite- käsitellä vielä. Ja se työtä kyllä todella vaatii. Tässä olen samaa mieltä kuin puheenjohtaja. Jos todellakin Euroopan parlamentti voisi tukea tutkimuksen äh, tekemistä asiasta. Me olemme samaa mieltä ja haluaisimme siihen varmaankin osallistua, sillä tämä on sellainen kysymys, joka meitä ähm, todellakin koskettaa. Meillä ei tällä hetkellä ole olemassa arvioita siitä, mitkä luvut olisivat todella erityisesti nuorten äh, maastamuuton osalta, kun puhumme Euroopan keskiosien maista – suuntautuvasta muutosta Länsi-Eurooppaan tai muualle. Eli tämän työn tekeminen on kyllä erittäin tärkeää meille. Päätänkin ehkä tähän, sillä en kaikkea puheaikaa halua viedä. Paljon kiitoksia. Kiitoksia osallistumisesta työhömme. Nyt me siirrymme tärkeään asiaan esityslistallamme, sillä me tulemme nyt siirtymään liittymään keskusteluihin. Ähm, me pääsemme nyt kuuntelemaan yleisesittelijä, talousarvio, ähm, luonnoksen 2021 osalta. Ja kuten te tiedätte, nämä neuvottelut ovat käynnissä samaan aikaan äh, monivuotisen rahoituskehyksen 2021 Äh, osalta ja budjettivaliokunta on erityisvaliokuntia pyytänyt antamaan lausuntonsa vuoden 2021 talousarviosta ja ähm, yleisesti ja äh, La on vasta kaksi päivää sitten esitellyt ähm, tekstinsä ja tulee nyt jakamaan sen valiokuntamme kanssa, joten antaisin nyt varjoesittelijöille mm Äh, tämän jälkeen puheenvuoro, mutta aivan ensimmäisenä Pierre Laroutureau, olkaa hyvä. Ja äh, paljon kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kaikille muille. On todella hienoa, että me olemme äh, nyt keskustelemaan tää, keskustelemassa täällä kaikki yhdessä, sillä me puhumme todellisesta elämästä, mikä tapahtuu alueilla ja kaupungeissamme. Tämä on luonnollisesti hyvin Tärkeä hetki sillä on riski, että tuleva budjetti tulee olemaan riittämätön. Minä olen uusi esittelijä, minä olen ollut vasta kuusi kuukautta esittelijänä ja minä olen yleisesittelijänä vuonna 2021 talousarviossa. Ennen kuin menen teknisiin asioihin, täytyy todeta, että me olemme hyvin tärkeiden poliittisten asioiden äärellä ja parlamentti täytyy ehdottomasti olla tässä yhtenäinen, jotta talousarvio voisi olla kunnianhimoinen. Meitä oli vuoden 2020 talousarvion yhteydessä viisi poliittista mukana ja 1,9 miljardia me saimme korotuksia, koska meitä oli viisi ryhmää, jotka olimme yhtenäisiä. Ja nyt tällä kertaa 2021 taistelu tulee olemaan vielä tiukempaa, joten toivon, että me tätä yhtenäisyyttämme ja yhteistä me vahvistaisimme tässä yhteydessä. Konkreettisesti ensimmäinen kysymys tulee olemaan se, kun me vältämme sen, ettei kohesiopolitiikasta liita, leikata. Antonio Costa, ähm, äh, Portugalin ministeri, vieraili Brysselissä ja äh, kuten hänkin me totean, että tässä on valtava riski siinä, että Euroopan unionin hyvin tärkeää kohesiopolitiikkaa nyt taantuu. Tämä on ensimmäinen kysymys. Suurin osa ihmisistä suoraan sanottuna on sitä mieltä, että tämä parlamentti tulee antamaan periksi ja tämä huolestuttaa minua äh, vuoden 2021 talousarvon neuvottelujen osalta. Minä olin jo kaksi haastattelua antanut tänä aamuna ja kaikki olivat sitä mieltä, että parlamentti tulee antamaan periksi ja lopultakin valtion päämiehet saavat tahtonsa läpi. Joten minä äh, haluan, että me toteamme, että me emme vain teeskentele ja anna parin päästä, kuukauden päästä periksi. Meidän täytyy pohtia, onko näin vai haluammeko todellakin käydä tätä taistelua Brysselissä, jotta uusia omia varoja saisimme. Tässä nyt äh, en enää korosta sitä, mitä yhden maatalouspolitiikka ja kohesio ovat. Niitä ei saa leikata, me emme saa tuhota Euroopan tärkeimpiä hankkeita. Sitten meillä on uusia haasteita, esimerkiksi ilmasto, taistelu, uusi, uusi vihreän kehityksen ohjelma. Onko tämä nyt vain teeskentelyä vai onko tämä todellinen ohjelma? Minä olin Bamakossa mallissa jokin sitten. Minut kutsuttiin sinne ja Minulta meni aikaa, että tämän jälkeen pystyy nukkumaan, sillä tuo kuivuus on 1600 vuoteen kaikkein pahin kuivuus, jota alueella on nähty. Alueen ihmiset sanovat, että siellä AIDS on tehnyt valtavaa tuhoa, mutta ilmasto tulee tekemään aivan yhtä pahaa tuhoa. Ja huolimatta kaikesta siitä, mitä me teemme alueellemme ilmaston alalla, minulla oli tänä aamunakin jo keskusteluita asioita, koska tapasin tänä aamuna yritysjohtajia, jotka ilmastokysymyksiä Ähm, ratkovat. Ähm, mutta joka tapauksessa, jos tarkastelemme hiilidioksidipäästöjä, äh, meillä on ähm, joka kuukausi hiilidioksidia mittaavia tutkimuslaitoksia. Näemme, että sen määrä kasvaa dramaattisella ilmakehässä kolme kertaa nopeammin tällä hetkellä kuin 60- tai 70-luvuilla. Voisimme kuvitella, että kaikki se, mitä alueet tekevät, mitä Eurooppa tekee, johtaisi siihen, että nämä hiilidioksiditasot laskisivat, mutta ei ne nousevat kolme kertaa nopeammin kuin ennen. Tässä on kehä. Meillä on äm, e, esimerkiksi Kaliforniassa ja Portugalissa metsäpaloja. Itämä esimerkiksi pahentaa vielä ilmastonmuutosta entuudestaan. Eli tästä johtuen Ursula von der Leyenin puheenvuoro oli erittäin terveen tullut uuden vihreän kehityksen ohjelman suhteen. Ohjelma on hieno siksi, että se loisi paljon työpaikkoja. <clears throat> Mehän sanomme aina, että todellinen elämä tapahtuu alueillamme. Minä tulen Ranskassa. Ja Ranskassa meillä on 10 miljoonaa paikakuntaa, jotka tukevat meidän ilmastotoimiamme, sillä ne toteavat, että kylät kuolevat, työtä ei ole, ihmiset lähtevät kylistä suuriin kaupunkeihin. Ja näemme myöskin ilmastoongelmia. Jos meillä olisi rahallisia mahdollisuuksia talojen eristämiseen, joukkoliikenteeseen, ja niin edespäin, kylämme kukoistaisivat uudelleen. Ja tässä meidän pitäisi ilmastotoimiemme kautta pystyä luomaan 5 miljoonaa työpaikkaa sekä alueellamme kylissä, mutta myöskin näissä pikkukaupungeissa Kaikissa maissa meillä on taantuvia alueita, jotka ovat kuolemassa, ja näiden suurten ilmastoinvestointien myötä me voisimme auttaa niitä. Äh, minä äh, vierailin hiljattain äh, Grenoblessa, ja siellä todettiin 15 vuotta sitten eräs sosiaalinen asunto eristettiin, ja nyt hänellä on paljon mukavampi asua, kuten hänen perheellä. Vähemmän kuumaa kesällä, lämpimämpi ähm, talvella ja 800 euroa joka vuosi tämä vaatimattoman perheen isä säästää. Tämä tarkoittaa sitä, että vihreän kasvun ohjelman kautta voisimme esimerkiksi eristää taloja ja tällä tavoin saada edistystä aikaan. Kuitenkin äh, Charles Michelin ehdotuksessa meillä ei ole kuin yksi miljardi noita ilmastotoimia, ja sen lisäksi ehdotetaan, että kohesiopolitiikasta ja maanviljelyksestä leikattaisiin. Koko meidän ryhmämme on todennut, että tätä ei voida hyväksyä. No Antoni Kosto, kuten tiedätte, on 17 maata Lissabonin kutsunut. Todellakin siellä keskityttiin siihen, kuinka me emme voi joutua tilanteeseen, jossa kohesiopolitiikan ja ilmaston välillä täytyy valita. Meidän täytyy olla mahdollisuus kohesiopolitiikka äh, sen rahoitus säilyttää ja olla kunnianhimoisempia samaan aikaan ilmaston alalla. Tässä kysymys on myöskin siitä, olemmeko me valmiita toimimaan vai onko kyseessä vain puhe. Kun Ursula von der Leyenin tuon puheensa piti, minä olin valmis hänelle äh, tapottamaan. Kennedy sanoi aikoinaan, äh, kun me menemme kuuhun, mutta tämä ei ollut vain tyhjiä sanoja. He moninkertaistivat 15 kertaa kertaistivat NASAn budjetin neljässä vuodessa. Tässä tällä hetkellä me puhumme uudesta vihreästä ohjelmasta. Tämähän on viittaus Rooseveltiin, mutta hän oli valtavan tehokas. Hän ravisteli senaatin ja Ähm, kongressin ähm, toimintatapoja pakotettiin äänestämään samasta tekstissä yhtä aikaa ja kol- liittovaltion budjetti kolminkertaistettiin. Ja nyt me pohdimme, onko tämä nyt 1,74 äh, 1,78 prosenttia tämä on budjettimme, mutta Roosevelt, joka oli vanha ja mm, halvantunutkin, antoi mahdollisuuden rohkeasti luoda miljoonia työpaikkoja kaupungeissa, alueilla, että miljoonien työttömien elämä pelastui. Onko tämä nyt hullua? Oliko Roosevelt hullu? No ei. Hän oli kunnianhimoinen, he olivat kunnianhimoisia ja äh, saattoivat budjettinsa kunnianhimon tasolle. Joten olen sitä mieltä, että meidän täytyy äh, nyt vedota jäsenvaltioihin. Erittäin kannuita sanoja sanotaan, mutta äh, budjettia ei niiden takana ole. Tämä uusi vihreän kasvun ohjelma on valtava haaste. Ähm, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on siellä eräs edustaja totesi, että näin sosialistiselle ohjelmalle ei kuvitellut tavoittavansa. Tässä kysehän on siitä, että puolet meidän rakennuksista me pitäisi uudelleen eristää. Meidän täytyy tukea myöskin viljelijöitä konkreettisen investoinnin uudistuksissa. Kaiken kaikkiaan niin tämä on mielenkiintoista, josta oli tuon 14. päivää tammikuuta julkaistun komission asiakirjan lukenut, lukeneet. Äh, tämä on hyvin mielenkiintoista, sillä komissio sanoo, että me tarvitsemme 3 tai 500 miljardia vuosittain lisää rahoitusta, jos haluamme todellakin vihreän kasvun ohjelmassa onnistua. Ja tällä hetkellä komissio toteaa, että ainut raha, joka meillä on käytössämme, on 7,5 miljardia tuosta äh, reilun siirtymän rahastosta. Ja kun Charles Michelin dokumentin luemme, emme tiedä, onko tämä nyt 7 miljardia vai miten asia on? Eli miten tällaisia sun mielestä voidaan löytää, kun tässä tällä hetkellä on aivan naurettava. Meidän täytyy innovoida, meidän täytyy äh, nyt saada enemmän äh, neuvotteluun, äh, sillä tällä hetkellä kysymykset ovat aivan pieniä. Puolesta minä kuulin, että 500 miljoonaa tarvitaan esimerkiksi tukia, kun kaivuksia suljetaan, tai esimerkiksi Asturiassa äh, Espanjassakin on kaivoksia, eikä kyseessä, ei kyseessä olevan nämä kaivosalueet. Meidän täytyy alueitamme uudistaa kaikkialla. Eli miten tällaista sopeuttamista sitten voidaan tehdä? Meillä ei ole mitään äh, tajanomaista ratkaisua. Meidän täytyy taistella kaikkein tärkeimmän äh, talousarvion puolesta. Ja budjettivaliokunta on aloittanut kuulemisensa ja on sitä mieltä, että parlamentin täytyy tuoda peliin uusia asioita, ideoita. Ähm, meillä on ensinnäkin ähm, tällainen ilmastopankki, jota on paljon kiitetty, e, ähm, erilaisia ilmasto- ja energiatoimia eristämistä varten ja niin edespäin, mutta tämä on hyvin heikko vain 16 äh, miljoonaa ja on sanottu, että investointipankin kautta tämä voitaisiin kaksinkertaistaa, mutta se tarkoittaisi vain 16 miljoonaa lisälainoitusta. Ja Euroopan keskuspankki ei ole koskaan aikaisemmin tällä tasolla toiminut. 1200 miljardia me tarvitsisimme keskuspankilta. Hyvä kollega, pyytäisin, että te päättäisitte puheenvuoronne pian, sillä meillä on hyvin paljon asioita esityslistalla. Kyllä, kyllä pidän kiirettä. Eli äh, tällä hetkellä täytyy äh, tuota likviditeettiä myöskin tarkastella. Ja sitten toinen asia, nyt puhun hiukan nopeammin, kun aika onkin vähän vähemmän kuin luulin, eli omiin varoihin täytyy kiinnittää huomiota myöskin. Meillä on nyt Brexit tapahtunut, mutta meillä on myöskin 27 Thatcheria tällä hetkellä, jotka sanovat, että äh, ei minun rahoillani, kukaan ei halua antaa lisärahaa. Eli äh, me puhumme nyt budjetin yhteydessä omista varoista, eli kohesiopolitiikalle ja ilmastolle olisi äh, suurempi budjetti kuin ennen, mutta emme pyytäisi jäsenmaalta lisää varoja. Minkälainen ratkaisu sitten voisi olla kerosiinivero? Emme siis kyseessä olisi se, että ähm, meillä olisi ähm, tämä kerosiinivero, hiilivero rajalla, muovivero ja äh, tämän äh, lisäksi äh, kun me tarkastelemme voittojen verotusta, minun nuoruudessani se oli 45 prosenttia ja nykyään se on keskimäärin 19. No, meidän täytyy tarkastella hyötyä tästä. Yritykset voivat hyvin, se on hienoa, mutta ja, ja nämä hyödyt työntekijöiden kanssa tai äm, osakkeenomistajien kanssa. Äm, IMFkin toteaa, että äm, rahoitusmarkkinoilla tällä hetkellä meillä on valtava makrotaloudellinen ongelma sen niiden voittojen osalta, joita ei investoida. Eli yksi Mario Montin kertomuksen ehdotus oli se, että me tällaista verokilpailua vastaan taistelisimme niin, että meillä olisi eurooppalaista verotusta. Tämä ei koskisi äm, vaatimattomia perheitä eikä pikkuyrityksiä, pk-yrityksiä. Te näette, että me olemme nyt 19 prosentin tasolla, äm, kun taas Yhdysvalloissa Trumpin myötä tilanne on aivan erilainen. Päättäisin tähän. Me toivomme, että kaikki perheet ja alueet saisivat eurooppalaisia tukia, leikkaamatta kuitenkaan kohesiorahoitusta, ja, ja jokainen kylä saisi siirtymäänsä tukea niin, että paljon työpaikkoja voitaisiin luoda. Ja päättäisin nyt puheenvuoroni tähän. Kaikki luulevat, että parlamentti antaa periksi asiassa, mutta meidän täytyy löytää hyvin konkreettisia ratkaisuja. Pahoittelen nyt, että näin paljon puheaikaa menee, puheenjohtaja. Meidän täytyy siis löytää ratkaisuja paljon kunnianhimoisempi talousarvio. Paljon kiitoksia. Meillä tulee olemaan mahdollisuus paralta näihin kuulemismenettelyihin äh, vihreän kasvun ohjelman osalta, mutta tämän aamun työmme on vaatimattomampaa, sillä me olemme tarkastelemassa siis tällä hetkellä teidän kantaanne vuoden 2021 talousarvioluonnokseen, mutta pelkeämpää, että tuo talousarvio tulee olemaan Äh, hiukan rajallinen, äh, jos meidän pitäisi tällaisia linjauksia sen sisällä pystyä tekemään. Seuraavaksi Anna Mocesnowska, esitteli, olkaa hyvä. Äh, bardzo dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Budżetowej, e, że gości... Kiitos puheenjohtaja kollegat. Haluaisin ensin kiittää budjettivaliokunnan edustajaa. Kiitos, että olette paikalla. Te puhuitte laajoista toimista. Vuosi 2021 on vaikea vuosi, koska se on uusien rahoitusnäkymien ensimmäinen vuosi, kun puhutaan maksatuksista ja ennakoista, on tärkeintä, että tasapainotetaan kaikkea eikä viivytellä. Tämä päivä on varmasti merkittävä päivä, kun huippukokouksessa tänään – valtioiden ja hallitusten päämiehet keskustelevat uusista rahoituskehyksistä 2021-2027, joten tämä on hyvin tärkeä hetki. Toivon, että budjettiin löytyy riittävät rahavarat EUn jäsenvaltiota varten. Haluamme huolehtia siitä, että uusien prioriteettien hoitamiseen löytyy riittävät varat. Emme vain halua nähdä leikkauksia erityisesti niin tärkeällä saralla kuin kohesiossa. Kohesio on hyvin tärkeä ja se ajaa talouden kehittymistä ja luo uusia työpaikkoja. Näin tasapainotellaan myös eri alueiden mahdollisuuksia ja taataan kestävä kehitys. Joten olen iloinen siitä, että te esittelijänä haluatte olla kunnianhimoinen, kun puhutaan kohesiosta. Me emme halua menettää tässä varoja. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, 7,5 miljardia euroa sanotaan, mutta – Tosiasiassa tässä on kyse varoista, jotka siirretään pois muista tärkeistä hankkeista ja rahastoista. Kohesiopolitiikelleen esimerkkinä, koska siihenkin liittyy ilmastotavoitteita, joita voitaisiin ajaa. Minulle hyvin tärkeä asia on se, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ei pitäisi ehkä pitää kiinni tuosta kahden miljoonan rajasta per jäsenvaltio, koska lopulta kun maksatukset – hoidetaan. Jotkut maat jäävät ehkä ulkopuolelle. Ja nyt olisi hienoa, kollegat, jos voisin kuulla teidän kantojanne. Tämä on tärkeä ajankohta. Meillä on haasteelliset ajat edessämme, mutta toivon, että voimme saada aikaan hyvän terveen budjetin vuodelle 2021. Kohesiopolitiikalle erityisesti kiitos. Le shadow rapporteur du groupe. Paljon kiitoksia. EPPn varjoesittelijää ei ole paikalla, joten antaisin kollega Erik Bergqvistille puheenvuoron. Asiantuntijaryhmästä, olkaa hyvä. So much, uh, Pierre. Um... Paljon kiitoksia, Pierre. Olen varjoesittelijänä tässä mietinnössäsi. Ja kuten kuulimme, tilanne on erittäin monimutkainen monimutkainen nyt, kun uusi monivuotinen rahoituskehyskin on neuvottelun alla, joten hienoa, että Pierre on tässä johtamassa työtä. Frans Timmermans on todennut, että ilmastonmuutoksessa ei kyseessä ole se, että pelastamme planeetan, vaan se, että paletamme, pelastamme ihmiskunnan. Ja on erittäin hienoa äm, tämä tuoda esiin. Sanoisin, että vihreän kehityksen ohjelmassa kaikkein tärkeimpiä välineitä on tuo reilun siirtymän rahasto, jota täällä rekivaliokunnassa me olemme työstäneet. Haluaisin sosiaalista ulottuvuutta tuossa reilun siirtymän rahastossa korostaa, sillä tiedämme, että on erittäin vaikeaa luoda uusia aloja, mutta ainakin paljon helpompaa kouluttaa ihmisiä uusille aloille, kun se on tarpeen, kun me näitä esimerkiksi entisiä hiilialueita tarkastelemme. Sitä halusin korostaa. Ja toinen seikka luonnollisesti on se, että meillä on välineet olemassa tässä Jaan esittelijän kannan onko meillä äh, kohesiopolitiikassa kylliksi varoja, saammeko me kylliksi varoja tuohon reilun siirtymän rahastoon vai rahoitetaanko sitä nyt äh, äm, kohesiopolitiikkaa leikkaamalla? Jos näin on, en usko, että me emme, en usko, että pääsemme niihin tavoitteisiin, joita meillä on. Toinen tärkeä seikka luonnollisesti ovat fossiiliset polttoaineet, joilla on maantieteellinen ulottuvuus. Me pyrimme löytämään uusia tapoja vaihtaa näitä polttoaineita ilmasto- ja ympäristöystävällisempiin. Ja luonnollisesti tässä tulee pohtia sitä, kuinka tämä vaikuttaa esimerkiksi maantieteellisesti, kun me verotamme näitä ja meidän täytyy pohtia asiaa ja pyrkiä hyvään ratkaisuun, jos me aiomme onnistua ja ihmiskunnan pelastaa ja eurooppalaisia suojella. Me tarvitsemme välineitä siihen. Ja nyt Euroopan neuvoston puheenjohtajan ehdotus ei ole riittävällä tasolla. Meidän täytyy katsoa, kuinka tätä voitaisiin parantaa ja luonnollisesti omia varoja tarkastella. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Mauri Pekkarinen, Yes, in Finnish, please. Arvoisa puheenjohtaja, todellakin nyt on erityinen vuosi. Ohjelmakausi päättyy 14.20. Vuosien ohjelmakausi päättyy ja uusi alkaa muutaman kuukauden kuluttua. Ja ensi vuoden budjetissa pitäisi tämä totuus sitten ottaa huomioon ja varautua tähän taloudellisesti niin kuin pitää. Haluan kiinnittää oikeastaan pariin kolmeen asiaan huomiota valmistelussa jatkotyössä. Ensimmäinen liittyy siihen pohjimmaiseen tehtävään, mikä minun mielestä eurooppalaisella koheesiopolitiikalla on luoda edellytyksiä eri alueiden kehitykselle ja pitää samalla huolta siitä että erot kehitys-erot alueiden välillä voisivat pienentyä. Viime vuosien eurooppalainen koheesiopolitiikka on merkinnyt sitä, että maiden välillä erot ovat jäsenmaiden välillä, kehityserot ovat pienentyneet, mutta alueiden väliset erot eivät ole pienentyneet. Olen tähän kiinnittänyt jo useasti huomiota tämän valiokunnan kokouksissa. Toivon, että tämän budjettiprosessinkin yhteydessä sekä tämä valiokunta että aikanaan budjettivaliokuntakin pyrkivät edesauttamaan sitä, että aidosti myöskin alueiden väliset erot voisivat pienentyä. Toinen tärkeä asia mielestäni on se, että aluepolitiikan, kohesiopolitiikan tulisi kytkeytyä tiiviisti tutkimuspolitiikkaan, innovaatiopolitiikkaa horisontin tehtäviin. Kohesiopolitiikan toimin voidaan luoda edellytyksiä, toimintaympäristöjä hyvin toimivalle innovaatiopolitiikalle, joka se taas on Euroopan ja sen eri alueiden menestyksen kannalta tärkeää. Ja kolmas ja viimeinen asia, mitä, mihinkä muistutan, mitä, mistä muistutan, liittyy siihen arvokkaaseen työhön, mitä edellisen komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin aloitteista ja toimista lähdettiin viemään eteenpäin. Huomion kiinnittäminen myös alueellisen kehityksen kannalta arktisille alueille. Arktisen alueiden merkitys maailmanpolitiikassa on kasvanut tavattoman paljon ja kasvaa edelleenkin. Ja silloin on tärkeää, että myöskin alueellisessa kehityksessä ne tarpeet, jotka luovat vakautta ja, ja myöskin hyödyntävät niitä mahdollisuuksia, mitä arktisella alueella on tarjottavissa – myös otetaan euroopan koheesiopolitiikassa mahdollisimman tarkkaan ja hyvin huomioon. kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. ID-ryhmä ei ole ilmoittanut meille varjoesittelijän nimeä. Haluatko käyttää puheenvuoron, jos näin on? Nyt on sille oikea hetki. Si, uh, buongiorno, grazie. Ehm, huomenta. Kiitoksia. On aivan totta, että äh, meillä on ehdotus uuden vihreän kehityksen ohjelman rahoittamisesta, mutta rahoja siihen ei ole. Ja kohesio politiikka äh, sitä ei tulisi leikata, vaan sitä tulisi toimeenpanna. Meillä on ollut komission puolelta ehdotuksia, joita eräät ovat kiitelleet, mutta minä omalta osaltani olen kyllä hyvin skeptinen tämän komission ohjelman suhteen. Ja kun me etenemme, me tulemme näkemään, että vaikeuksia tulee olemaan ja kiistämättä varoja ei ole mitä sitten tulee tuohon kerosiiniveroehdotukseen, aivan vaatimattomasti haluaisin nyt kuitenkin huomauttaa, että kaikki nämä uudetkin verot, joita voitte ehdottaa, ne velottavat käyttäjiä, kansalaisia, ihmisiä, jotka maksavat jo liikaa veroja Euroopan unionille. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin talousarvio, joka käyttää monia miljardeja euroja esimerkiksi naapurustopolitiikkaan, voisi olla se osa talousarviota, josta voitaisiin mennä etsimään resursseja, jos sallitte tämän kaltaisia ehdotuksia, voisimme komissiolle tehdä varmaankin tuon Ähm, reilun siirtymän rahaston osalta. Kyseessä on ikään kuin korttipeli, jossa siirretään varoja paikasta toiseen tätä vihreää siirtymää varten. Tulemme kyllä näkemään, mistä tulevat nuo ensimmäiset varat reilun siirtymän rahastoon. Saa nähdä, mistä he ne ottavat, sillä tällä hetkellä mitään suurta selvyyttä ei kyllä näistä asioista ole. Saa nähdä. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Monika Vanna ei ole paikalla. Dimitris Papadimoulis Guesta, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Muutaman tunnin kuluttua alkaa neuvoston kokous. Ja Charles Michelin ehdotus tuleviksi rahoituskeyksiksi osoittavat sen, miten haluttomia jäsenet ovat hallitusten tasolla käyttämään varoja. Usein tehdään kaikenlaisia lupauksia kansalaisille. Komissio ja von der Leyen on myös tehnyt lupauksia parlamentille tulevalle viidelle vuodelle, ja tämä ei tule toteutumaan. Kun nyt neuvostossa rikkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat maat sanovat, että voimme tehdä enemmän vähemmällä rahalla. Se on vale ja se pitäisi kansalaisille sanoa. Meidän pitäisi puhua nyt suoraan. Olen yleisesittelijän kanssa aivan samaa mieltä, kun hän sanoi, että parlamentin ja kaikkien poliittisten ryhmien pitäisi pysyä nyt yhtenäisenä. Meidän tulisi vaatia 1,3 prosentin summaa vuodelle 2021 ja koko kaudelle myös. Koska komission ja neuvoston suunnitelmien toteuttamiseen me tarvitsemme luvatut varat. Meidän etunamme on se, että me olemme nyt aivan yhtenäisinä ajamassa tätä linjaa. Yli 90 prosenttisesti äänestettiin täysistunnossa tämän ajatuksen puolesta. Meidän viestimme pitää olla selkeä tänään hallitusten ja valtioiden päämiehille. Jos he uskovat voivansa uhkailla Euroopan parlamenttia sanomalla, että viivästymiset eivät ole mahdollisia, mm-hmm. niin puhemies Sassoli on sanonut hyvin selkeästi, että neuvosto on luvannut tietyn rahasumman tulevalle seitsemälle vuodelle. Jos he haluavat meidän liikahtavan, niin neuvoston on liikahdettava meidän suuntaan, joten tärkeä on yhtenäisyys. Siksi tarvitsemme selkeän viestin parlamentilta. Kohesiopolitiikkaa ei saa leikata, yhteistä maatalouspolitiikkaa ei saa leikata. Kuten Roosevelt teki Green Dealin kautta. Tässä tarvitaan kunnolliset varat toimien taakse, muuten tämä on vain vitsi. Aitoja varoja ja omien varojen lisäämistä, jotta voidaan rahoittaa ne toimet, joita sekä komissio että neuvosto esittävät, pyytävät meitä tekemään. Joten me esitämme tarkistuksia aluepoliittiseen osion budjetista, mutta ennen kaikkea toivon, että että yhtenäisyys tarkoittaa sitä, ettei pirstaloiduta uudestaan vain poliittisiksi ryhmiksi, vaan toimitaan yhtenäisenä. Kiitos. Euh, paljon kiitoksia, hyvä kollega. Uskon, että kaikki on nyt jo sanottu. Tällä hetkellä meillä ei ole yhtä vain yksi ainut hyvin selkeästi äsken Dimitris Papadimuliksen yhteenvetävä viesti, mutta myöskin parlamentissa budjettivaliokunnan neuvottelutiimi on tätä samaa todennut. Jos Charles Michelin ehdotus ei kehity, eikä lähene parlamentin kantaan. Parlamentti on hyvin päättäväinen ja hyvin yhteneväinen. Me emme tule tyytymään tähän ehdotukseen luonnollisesti olemme erittäin valmiita keskustelemaan ja neuvottelemaan asiasta yhä, mutta nyt ja huomenna on erittäin tärkeää tulevaisuuden äh, suhteen. Tämä tulee vaikuttamaan tulevien äh, kymmenen vuoden äh, ajan alueisiimme ja aluekehityspolitiikkaan. Nyt antaisin teille aivan kahdeksi minuutiksi puheenvuoron. Kahden minuutin jälkeen minun on pakko teidät keskeyttää. Ymmärsin kyllä, paljon kiitoksia. Äh, ensimmäisen kysymyksen vastauksena olemme samaa mieltä. Äh, ähm, tuo maksukriisi, riski on nyt pienempi kuin seitsemän vuotta mutta me olemme kuitenkin pyytäneet eh, maksujen varten tulevalle vuodelle varoja. Meillä ei ole nyt enää tätä eh, N plus 2 tai N plus 3 eh, mallia, joten maksut on levitetty pitemmälle ajalle, riskejä on vähemmän. Ähm, mutta 85 miljardia olemme siis pyytäneet, jotta tällaista maksukriisiä ei tapahtunut, tapahtuisi. Ja nyt olemme py- tiedostaneet, onko lisää varoja. Meillä on ollut esimerkiksi Brysselissä 300 terästeollisuuden edustajia vierailulla, jotka ovat todenneet, että he haluaisivat jatkaa työtään ilman hiilipäästöjä. He ovat marssineet täällä, osoittaneet mieltään sateessa. Ja me tarvitsemme kaksi miljardia terästeollisuuteen, puolella tarvitsee 38 miljardia, niin joten vastaus on aivan selvä. Tuo neuvoston 75 miljardia, tämähän on vain reilu miljardi per vuosi, joten aivan naurettava taso. Tämä on aivan naurettavaa. Parlamentti, ja tässä olin Junuksen kanssa samaa mieltä, parlamentti ei ole parlamentti, jos tämän hyväksyy. Brittiparlamentissa tuli parlamentti, kun totesi, ettei hyväksy talousarviota ja kun siellä ylähuoneessa suututtiin ja jumitettiin talousarviomenettely ja todettiin, että tarvitaan omia varoja, puhkasi kuuden kuukauden kriisi ja tällä tavoin brittiparlamentti aikoinaan parlamentti todellakin muuttui. Ja tässä on vastaavainen tilanne, meidän täytyy ajatella koko ihmiskuntaa meidän täytyy ajatella uusia omia varoja. Tässä viittaan siihen, mitä komissio on sanonut viisi vuotta sitten transaktioverotukseen liittyen, kun me esimerkiksi ostamme leipää tai mitä tahansa, me maksamme ALV-veron ja tämä 0,1 taso transaktiovero eli 0. Tässä siis kyseessä ovat uudet omat varat Euroopalle, joka, ja tämä ei koskettaisi lainkaan mm, köyhiä perheitä, eli 0,1 prosenttia. Kaikkihan maksavat jo ALVtä ostoksistaan, ja tämä on 0,1 prosenttia. Ei tämä tapa rahoitusmarkkinoita, tämä on vain pieni äm, mm, toimi, kaksi vuotta jatkossa 60 miljardia tuottaisi. Me tarvitsemme tällaista pientä veroa, joka ei pk-yrityksiä tai käsityöllisiä koskettaisi. Tämä voisi 60 miljardia tuoda parissa vuodessa. Uskon, että meidän ei pitäisi pelätä. Parlamentissa aivan selvästikin valtiopäämiehet eivät mitään uutta keksi. Tämä on aivan hirvittävää. Minä tulen julkiselta, anteeksi, yksityiseltä sektorilta itse. Täällä puhutaan massiivisista investoinneista ja meidän pitäisi kuitenkin tällainen ehdotus hyväksyä. Se on hämmästyttävää. Toivon, että voimme komission kanssa tehdä pitkällistä yhteistyötä. Kesäkuussahan me käymme budjetin kohta kohdalta läpi, mutta me tarvitsemme enemmän uusia omia varoja. Ja tässä yhteydessä meidän täytyy myöskin äm, saada säätelylle pankeille FATCA-lainsäädännön, kun tuo Barack Obama loi muutama vuotta myöhemmin. Äh, se tuote tulosta. Meidän täytyy siis pyrkiä myöskin tähän. Kiitoksia. Beaucoup, euh, pour votre Paljon kiitoksia, hyvä kollega, teidän panoksistanne työhömme. Haluaisin kiittää myöskin esittelijämme, edustaja Anna Motskanovska, joka on tuota, mietintöä työstänyt. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet meidän työhömme eilisestä lähtien ja haluaisin myöskin kiittää kaikkia niitä, joita koordinaattoreiden kokous ei koske. Me nimittäin siirrymme seuraavaksi koordinaattoreiden kokoukseen. Pyytäisin kaikkia muita poistumaan nopeasti ja hiljaa salista.